haittoja. Kollega. Kiitokset. Ja sitten IET-ryhmästä. Äh, Rouva Benjö, puheaikaa kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Hyvät kollegat, COP15 pidetään lokakuussa. Sillä pitää olla kymmeneksi vuodeksi tavoitteet biodiversiteetissä ja meidän pitää ottaa huomioon tässä myös ilmasto, ilmastonmuutokset. Ihmiset ovat niistä vastuussa, mutta sen sijaan, että moralisoidaan ihmisiä, meidän pitäisi enemmänkin syyttää poliitikkoja voidaan todeta, että talouden äh, malli tai sitten äh, vapaakauppamalli tai äh, rajakysymykset Euroopan unionissa, ne eivät ole prioriteetteja silloin, kun ne katsotaan ympäristöä. Ja meidän täytyy miettiä myös meidän kulutustapojamme meillä ei ole mitään tulevaisuutta, jos ei muuteta tätä tilannetta. Meidän pitää toimia nopeasti. On katoamassa paljon lajeja ja ne liittyvät nimenomaan ympäristö- ja ilmasto ongelmiin ja Australian tapahtumat muistuttavat meitä tästä. Eh, nyt kun eh, ilma on saastunutta, meret ovat saastuneet eh, ja maa ja meillä on tässä myös rahoituspaineita, mikä tähden syyllistetään kansalaisia, jotka tarvitsevat autoa, jotta pääsevät töihin, kun meillä on samaan aikaan paljon enemmän laivoja, jotka saastuttavat kuin autot. Nyt me olemme täällä äänestäneet erilaisista sopimuksista, jotka liittyvät siihen, että kuljetetaan tavaroita toiselle puolelle maailmaa. Kyse on myös siitä, että käytetään torjunta-aineita ja tässä sanotaan, että puoletaan biodiversiteettiä, mutta tässä puhutaan, että tässä ei ole mitään ongelmaa, jos puhutaan mehiläistilanteesta. Täytyy katsoa myös tuontieläimiä viherpesu eh, on eh, sellainen, että meidän pitäisi todellakin puuttua todellisiin syihin. Kiitokset. Ja sitten ecr ryhmän puheenvuoro. Eh, Vondra ja puheaika puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, puhemies. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on tärkeä kysymys ja ajankohtainen aihe, kun juuri on saatu raportti siitä, miten biodiversiteetti on kärsinyt kaikkialla maailmassa. Eikä tämä niinkään koske Eurooppaan tai kohdistu Eurooppaan, vaan moniin muihin maailman osiin. Nyt valmisteilla oleva asiakirja, vaikkakin siinä on joitain tärkeitä suosituksia toimenpiteiksi, esimerkiksi mitä tulee Habitatin elinympäristön suojeluun, vesien käyttöön, metsien suojeluun ja niin edelleen. Tässä on myöskin sääntelytoimia esitetty sellaisia, jotka eivät välttämättä ole ihan toivottavia ja saattaisivat aiheuttaa pikemminkin haittaa kuin hyötyä Esimerkiksi petoeläimet, liha syövät petoeläimet, tiikerit, leijonat ja niiden tila on ongelmallinen, koska niiden elinympäristö löytyy kehitysmaista. Mutta eurooppalaistain tarkastellen ei ehkä kannata kuitenkaan tältä pohjalta lähteä päätöksiä tekemään.

uuden kaksituhatta kolmekymmentä strategian tulee sisältää sitovia ja mitattavissa olevia tavoitteita ja suojelualueiden määrää on kasvatettava vähintään kolmekymmentä prosentin tasolle ja palautettava vähintään kolmekymmentä prosenttia heikentyneistä ekosysteemeistä kaksituhatta kolmekymmentä mennessä. Kiitokset ja seuraavana Evi ja puolitoista minuuttia puheaikaa, olkaa hyvä. Kiitos. Päätöslauselma tekee hyvin selväksi sen, minkälainen ekologinen hätätila on käynnissä. Se on meidän omien silmiemme edessä, eikä tällaista ole ennen nähty historiamme aikana. Valtavat määrät lajeja eh, kuolee sukupuuttoon ja sukupuuton uhan alla on vielä suurempi määrä niitä ilmastonmuutokset ja ääriilmiöt ovat omalta osaltaan hankaloittaneet tilannetta. Ja nykysuuntauksella on hurjat epäilyttävät vaikutukset, kun ajatellaan myöskin ihmiskunnan tilannetta ja ylipäätään sitä, kuinka voidaan taata elintarviketuotantoon ja muuhun hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Eli komission on COP15 kokouksessa Kiinassa eh, pyrittävä uuteen strategiaan eh, vuoteen 2030 mennessä ja on erittäin tärkeää, että ei lähdetä enää liikkeelle vapaaehtoisuudesta, vaan mennään sitoviin, oikeudellisesti sitoviin toimenpiteisiin, jos halutaan jotain konkreettista saada aikaan. Kiitos ja seuraava puheenvuoro eh, edustaja Liiselle. Puheaika yksi minuutti. Olkaa hyvä. Hän ei näytä olevan paikalla. Jos hän tulee saliin, hän voi sitten käyttää puheenvuoronsa myöhemmin. Nyt sitten eh, Rouva Gudland, olkaa hyvä puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies eri lajien ja eläinten häviäminen on vain kiihtyvä ilmiö. Meillä on valtava ekologinen kriisi. On uskomaton määrä eläinlajeja, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon. Ja me tiedämme, että näin kävi dinosaurusten kohdalla. Tämä vaikuttaa myös hälyttävästi meidän elämäämme, ihmisten elämäämme mitä tapahtuu elintarviketuotannolle ja miten me ruokimme itseämme tällä planeetalla. Ja samaan aikaan me näemme, eh, että yhä enemmän käytetään torjunta-aineita maataloudessa. Tämä on yksi kriisin syitä. Meidän täytyy todellakin puuttua eh, kemikaalien määrään joita käytetään maataloudessa. Me tiedämme, että ne ovat vaarallisia. Tiedämme, että hormonihäiriö aineet ovat vaarallisia koko ekosysteemille ja niitä on ympäristössä koko ajan. Myös lapset joutuvat tämän kokemaan jokapäiväisessä elämässään, joten meidän täytyy asettaa kunnianhimoiset tavoitteet torjunta-aineiden käyttölle ryhmällemme tämä on todellakin prioriteetti. Olen iloinen, että meillä on saatu aikaan tavoitteita, sitovia tavoitteita biodiversiteetissä. Kiitos. E, a lei collega un saluto anche al suo bellissimo bambino che ci ha fatto Kiitos. Ja onpa sinulla söpö lapsi mukana, joka tässä oli Ähm, avustamassa puheenvuoroa, kun käytit. Ja sitten ähm, herra Kanfään seuraavana, olkaa hyvä. Äh, kiitos puhemies. Äh, komission jäsen, tänään keskustelemme biodiversiteettistrategiasta äh, Euroopassa 2030. Meillä on olemassa jo 2020 strategia ja se on epäonnistunut. Yksikään näistä tavoitteista ei niitä ei saavuttu, saavutettu. Ja mm, helmikuussa meillä sitten on strategia, paljon lukuja, hyviä aikomuksia, mutta mitään konkreettista lainsäädäntö- tai sitovaa elementtiä, jonka avulla voitaisiin asiaa muuttaa. se on sympaattinen strategia, mutta täysin hyödytön se, mitä odotamme konkreettisesti, 30 prosenttia koko Euroopan alueesta eh, pitäisi saada suojeltua, jotta jätetään luontorauhaan eh, ihmisen toiminnalta. Tämä on eh, tavoite, todellakin numerotavoite, joka liittyy myös torjunta-aineiden käyttöön Euroopassa. Jos meillä nyt viimeistään viimeinkin on menetelmä tähän. Parlamentti on esittänyt usean otteeseen jo kysymyksen näistä torjunta-aineista. Ja jos halutaan vielä suojella luontoa EUn ulkopuolella, meidän kulutuksemme vaikuttaa myös sademetsiin. Meillä pitää olla konkreettisia ehdotuksia ajatellen metsänhakkuita. Tätä me haluamme ja jos me emme saa tätä, niin tämä on aivan tyhjänpäiväinen strategia. Kiitos. Kiitos paljon. Ja sitten rouva Tusa ja puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. 70 prosenttia maaympäristöstä ja samoin meriympäristöstä on vaarassa. Biodiversiteetissä olemme todella vaikeassa tilanteessa ja on sellaisia maita, jotka tuovat metsää, on monikansallisia yrityksiä, joiden, jotka antavat öljyn kulua vapaasti. Liian pitkään tämä on jatkunut. Nyt meidän täytyy mennä kansallisten etujen yli, jos haluamme saada yhteiset tavoitteet. Nyt me emme voi käyttää luontoa loputtomasti. Meidän pitää miettiä, että planeetallakin on oikeus uusiutua ja meidän täytyy antaa juridinen asema myös luonnolle. Seuraavana ensi vuonna on olennainen vuosi. Kyse on siitä, että 30 prosenttia pitäisi saada suojattua. COP15 saattaa olla epäonnistunut pykälä, aivan kuten COP25. Tässä kyse on luonnon oikeuksista. Merci beaucoup. Grazie mille. Kiitokset. Ja sitten äh, Rouva Limmer, puheaika kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, Kaikkihan haluamme puhdasta ilmaa hengittää, puhdasta vettä ja paljon kasvoja ja eläimiä. Tätähän minäkin toivoisin ja hyvät puitteet tälle kaikille tulisi saada aikaan, vaikkakin hyvinkin kiivasta keskustelua tullaan käymään. Ihminen on osa ekosysteemiä. eikä ehkä kannata ajatella, että ilman ihmistä maailmantila olisi parempi. Nyt hieman tekopyhästi puhutaan ilmaston palastamisesta, mutta metsät, peltoalat ja niiden teollinen käyttöönotto aiheuttaa huomattavaa luonnon haittaa. olisi katsottava, kuinka sertifiointimenettelyissä toimittaisiin järkevämmin. Jotkut valittelevat esimerkiksi rannikkoalueiden hankalaa, jotkut taas sitä, että merialueista otetaan paljon käyttöön tuulivoimaloita varten alueita. Ja sitten jotkut valittavat sitä, että torjunta-aineita on käytetty liikaa. ja muitakin myrkyllisiä aineita, esimerkiksi radioaktiivisia aineita löytyy hyvinkin paljon ja viedään esimerkiksi Kiinaan. Tässä on suurta taakkaa Evoluutio ja biosfäärin muutokset ovat olleet aina pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Meidän on oltava rohkeita, ymmärrettävä, mitä, missä on syy ja missä on seuraus. Kiitos. Kiitokset. Teille on punaisen kortin puheenvuoro sinisen kortin puheenvuoropyyntö. Hyväksyttekö? Hyväksyttekö? Mets esittää sinistä korttia. En. Sorry, but it was refused. Puheenvuoron käyttäjä ei halunnut hyväksyä sinistä korttia. Seuraavana sitten Bombard, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Hallitusten välinen biodiversiteettifoorumi kertoi huolestuttavia asioita. Tuhansia eläimiä ja kasveja on uhassa kuolla sukupuuttoon. Kyse on massa sukupuutosta. 2020 tavoitteisiin ei päästä. COP15 on siksi erittäin ratkaiseva. Euroopan unionin täytyy ryhtyä voimakkaisiin toimiin ja myöskin saada kansanyhteisön mukaan. miehdotan kahta tointa. Ensinnäkin torjunta-aineet. Intensiivisessä maanviljelyssä torjunta-aineet aiheuttavat hyvin paljon biodiversiteetin tuhoutumista, glyfosaatti ja tämän tyyppiset ovat erityisesti syypäinä. Parlamentin täytyy nyt päättäväisesti ryhtyä kieltämään tarkan aikataulun sisällä tällaista käyttöä pohtia vaihtoehtoja. Toinen asia on geneettisesti muunnetut kasvit 2001 vuodesta lähtien tämä tekniikka on olemassa. Teollisuus nyt pyrkii ohittamaan sääntöjä kehittämällä uuden tyyppisiä GMOita, jotka sitten vapautetaan luontoon. On korkea aika, että parlamentti estää tällaisen. Kiitos. Merci beaucoup. Grazie mille. Kiitos. Ja seuraavana Rouva Mamari, puheaikaa puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tuleva biodiversiteettikokous, siinä rakennetaan yhteistä tulevaisuutta koko maailman elämälle. Siinä EUn asenteet ovat sellaiset, että vain otetaan – jos katsotaan nyt biodiversiteettiä, joita ovat hollantilaiset tuhonneet brittien merialueilla, tässä on hyvin tehotonta jos katsotaan esimerkiksi kanaalin kala, kalakantoja, siellä on enemmän tuhoa kuin muualla. Esimerkiksi tietyt kalalajit ovat ja troolarit ovat siellä äh, lähes tulkoon tuhonneet kokonaisia kalakantoja Itä-Afrikassa ja samalla äh, äh, hyvin köyhiä ihmisiä. Nämä ovat vain pieniä esimerkkejä siitä, että EU on hyötynyt siitä, että huononnetaan biodiversiteettiä. Ellei EU ryhdy nyt poistamaan tällaisia käytäntöjä, jotka huonontavat biodiversiteettiä muualla, se ei voi luennoida kellekään muulle. Tässä toimet puhuvat enemmän kuin sanat. Ihmiset katsovat kyllä meitä. Thank you very much. Kiitokset. Sitten edustaja Lins puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Biodiversiteetti ja ilmastonsuojelukysymykset tulee huomioida käsi kädessä. Pariisin eh, kunnianhimoiset tavoitteet tarkoittavat myöskin selkeää menettelyä, mitä tulee biodiversiteettiin ja EUn eh, e tulee olla Kiinan kokouksessa vahvalla eh, äänellä liikkeellä. Ja tällöin voidaan mahdollistaa ekosysteemin säilyminen ja toisaalta voidaan näin hillitä myöskin ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Tavoitteita ei tavoitteiden asettamisen vuoksi pelkästään tule esittää. On erittäin tärkeää, että parempi sääntely on se, josta kaikkialla liikkeelle tulisi lähteä. Ja tämä 30 prosentin tavoite on se, johon tulisi pyrkiä. Ja on tärkeää esittää järkeviä toiveita ja niiden tulee pohjautua selkeisiin vaikutusarviointeihin. Kiitokset Seuraava puheenvuoro äh, herra Ronaille. Puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Olemme olleet todistamassa traagisia tapauksia. Joka päivä näemme kuvia Australian metsäpaloista. Kyse on inhimillisestä tragediasta. Kyse on myöskin miljardeista eläimistä, jotka ovat saaneet surmansa eläinten elinalueet ja kasvit tuhoutuvat. Tämä on varsinainen katastrofi Australiassa. Se vaikuttaa muuallekin. Se vaikuttaa maailmanlaajuisesti myöskin. It, myöskin Uudessa Seilannissa on lumi vuorilla muuttunut mustaksi. Tämä on merkki, varoitusmerkki myös meille Euroopassa. Missä tahansa jotakin tapahtuukin, eri puolilla maailmaa, minkä tapaisia ilmastokatastrofeja sitten muualla maailmassa tapahtuukin, ne vaikuttavat myös meihin. Tämä ei tapahtunut siis pelkästään Australiassa, vaan se vaikuttaa myös meihin. Australiassa kuolee kokonaisia eliölajeja. On meidän vastuumme pitää yllä luonnon moninamuotoisuudesta. Se on meidän velvollisuutemme. Kiitokset. Ja seuraavana kollega Stefanuccia, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Eu de obicei vorbesc despre păduri în Parlamentul European, dar azi voi vorbi despre... Kiitos puhemies. Kommentoin hieman kaupunkien tilannetta. 60 prosenttia prosenttia väestöstä muutaman vuosikymmenen jälkeen elää kaupunkialueilla. Ja tiedämme, että ilmasto muuttuu, varsinaisia helleaaltoja tulee olemaan enemmän ja sademäärät muuttuvat. Esimerkiksi Bukarestista, jos puhutaan, niin kaupungin metsäalueet, vertikaalit puutarhat ja kattopuutarhat, niitä voitaisiin ajatella. Tällä tavalla kannattaa kaupunkialueiden suunnittelua muuttaa. Tulevat ekosysteemit eh, tulee saada suojatuksi tiettyjen käytävien kautta ja investointeja tarvitaan. Erilaiset puistot, yksityiset puutarhat ja muut viheralueet ovat erittäin tärkeitä tulevaisuudessa. Kaupungit tulee kytkeä luontoon paremmin kuin nykyisellään. On pidettävä huoli siitä, että luonto ei liity pelkästään lomakausiimme. Kiitokset. Ja seuraavana sitten edustaja Hoisling, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Nyt on meissä kuudes sukupuuttoaalto. Tämänkertainen on ihmisten aiheuttama. Nyt miljoona lajia uhattuina. Uskon, että nyt olisi oikea aika tehdä jotakin. Kyse siitä, että pelkästään Euroopassa pitäisi asettaa tavoitteita esimerkiksi yhteisen maatalouspolitiikan saralla. Euroopassa maatalous on luonteeltaan intensiivistä ja sen myötä lajeja kuolee. Meidän täytyy asettaa selkeät tavoitteet esimerkiksi torjuntaiden vähentämiseksi, mutta myöskin typen käyttöä pitäisi vähentää. Meillä on vastuunamme myöskin se, että 20 miljoonaa tonnia tai 20 miljoonaa hehtaaria soijaa 20 miljoonaa hehtaarin verran tuotettua soijaa tuodaan Eurooppaan. 30 prosenttia suoja-alueita on hyvä tavoite, mutta ei tarkoita sitä, että loppu saa olla sitten likaisia alueita. Meidän täytyy ylipäänsä pohtia tätä insehystä viljelyä, sen mielekkyyttä. Olemme pyrkineet gene drive-tekniikan moratorion aikaansaamiseksi. Tällaista geeniteknologiaa me emme kerta kaikkiaan tarvitse. Seuraavaksi edustaja David, yksi minuutti, olkaa hyvä. Vážený pane předsedo. Kiitoksia puhemies. Aivan ensiksi täytyy sanoa, että Euroopan unioni kokonaisuutena ei ole osapuolena, sopimusosapuolena YK biodiversiteettisopimuksessa. Jäsenvaltiot ovat sopimusosapuolena ja tämä e, komission ehdotus on jälleen kerran yritys vetää EUn veronmaksajien rahoja tähän jos halutaan torjua ilmastonmuutosta ja puoltaa biodiversiteettiä, EUn ei pitäisi alkaa eh, tällaisiin hankkeisiin, kuten esimerkiksi Mercosur. Sehän tuhoaa eh, myös eh, sademetsiä, kun laimennetaan nautakarjaa. Monet yritykset tuhoavat yritystä ja tällä tavoin luontoa käytetään hyväksi. Monet jäsenet hyväksyivät kalastussopimuksen äskettäin. Ja siitä ei ole todellakaan hyötyä myös Intia, intiaaniväestölle. Kiitoksia kovasti, hyvä kollega. Seuraavaksi edustaja Kokkalis, yksi minuutti, olkaa hyvä. Grazie, presidente. Uh, eh, Mr. Commissioner, today... Kiitos puhemies. Arvokomission jäsen tänään parlamentti suurella enemmistöllä äänesti eurooppalaisen vihreän kehityksen ohjelman puolesta. Siinä luvattiin tutustua IPCCn tutkimuksiin, jotka liittyvät esimerkiksi Valtameriin. Viikko sitten Atmospheric Sciences lehti totesi, että viimeisten 30 vuoden aikana Pallon meret ovat lämmenneet, lämmenneet kymmeniä kertoja nopeammin kuin koskaan 450 vuoden aikana. Tämä on ihmisen aiheuttama viimeiset 25 vuotta. Meret ovat imeneet lämpöä kolme yli useamman Hiroshiman pommin verran. Päätösasiassamme tänään me kehotamme komissiota ottamaan huomioon myöskin tämän sinisen ulottuvuuden vihreän kehityksen ohjelmassa. Nyt vihdoinkin pitäisi saada todellinen eurooppalainen sinisopimus myöskin aikaan. Nyt on vihdoinkin aika tarttua myöskin valtameriä koskevaan ongelmaan. Kiitoksia kovasti. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja 51 minuutti. Grazie. Uh, ochrana biodiversity ochranu... Kiitoksia. Biodiversiteetin äh, suojaaminen on elämänsuojelua. Meillä on tässä merkittävä haaste. Me olemme riippuvaisia siitä, että äh, suojaamme biodiversiteettiä, mutta me emme tee tarpeeksi tätä varten. Äh, biodiversiteettikriisi on olemassa ja nämä huononnukset ovat itse aiheuttamiamme jos halutaan suojella biodiversiteettiä, meillä pitää olla terve ekosysteemi ja meidän on myös suojattava riittävän isoja alueita, joissa ei, joilla ei hakata metsää, ei, ei metsästetä eikä toimita muutenkaan. Olen iloinen siitä, että biodiversiteetin suojelu teksti ottaa tämän asian huomioon mutta ei ehkä riittävästi. Ja suoraan sanoen vaikuttaa siltä, että vain puhumme tässä. Meillä on valtavasti toimia, mutta olemme huonoja valvomaan. Meidän täytyy ottaa asia hyvin vakavasti. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Andreu, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Haluaisin nyt esittää jotakin pohjitintoja. 40 vuoden aikana puolet koralleista on kadonnut ja, ja miljoona lajia on uhattuina seuraavien kymmenen vuoden aikana. Syyt me tunnemme hyvin, eli ympäristöt tuhoutuvat, ihmisten aiheuttamaa tämä usein on. Resursseja käytetään liikaa, ilmastonmuutos ja säästeet myöskin vaikuttavat. Olemme kaikki vastuussa erittäin huonoista tottumuksistamme jokapäiväisessä elämässämme. Mutta täällä Euroopan parlamentissa, hyvät kollegat, jotkut meidän päätöksistämme ovat olleet haitallisia. Esimerkiksi kauppasopimukset maailman toisen puoliskon kanssa. Nyt pitäisi välittömästi ryhtymään ympärist- ryhtyä, täytyisi välittömästi ryhtyä suojelemaan ympäristöämme ja ekosysteemeitämme. Mikäli ihminen jatkaa toimintaa ikään kuin se olisi ainoa laji maailmassa, me tuhoamme viimeisenkin lajin mikäli emme ymmärrä, että olemme osa suurempia kokonaisuutta, mikäli emme pidä yllä biodiversiteettiä, emme itsekään jää eloon. Niin yksinkertaista se on. Kiitos. Sitten rouva Joveva, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Elämän säilyminen maapallolla – on kytköksissä ekosysteemeihin ja se taas eläinlajien säilymisen. Jo vuosien ajan olemme joutuneet todistamaan monien lajien sukupuuttoon kuolemisen. Eh, on, ja syynä tälle on ollut ilman saasteet, teho, viljelys, torjuntallinen käyttö ja niin edelleen. Geneettisesti tarkastellen varanto supistuu koko ajan. Kannattaa muistaa, että kaiken pohjana kuitenkin on lajien monimuotoisuus. Viimeaikaiset tulokset eivät ole kovin lupavia, mutta kuitenkin meidän on mahdollista vielä muuttaa suuntaa. Ja on erittäin tärkeää, että Euroopan unioni osoittaa, että on mahdollisuus myöskin toisenlaiseen tapaan toimia. Mets. Kiitokset. Ja sitten eh, Rouva Mets, puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Nyt ei pelkästään ilmaston hätätila meillä, vaan myöskin biologisen monimuotoisuuden hätätila. Oletteko havainneet, että maaseudulla on ihan hiljaisempaa, linnut vaikenevat, hyttyset katoavat, nyt on valtaisa sukupuuttoaaltomme tulossa, mutta se tulemme jatkamme samaa van, vanhaa rataa. Elämme tulevien sukupolvien kustannuksella. Lajien monimuotoisuus ja monimutkaiset ekosysteemit on kehittynyt tuhansien vuosien aikana. Ihminen sitten muutamassa kymmenessä vuodessa tuhanee. Siitä huolimatta me tiedämme tasan tarkalleen, mitä meidän pitäisi tehdä. Nyt se asettaa selkeät tavoitteet torjuntaneiden aineiden vähentämiseksi. GMO-kasveja ei pitäisi tuoda, eikä mitään monokulttuureja enää Tietystikin luonnonsuojelualueita täytyy myöskin laajentaa sekä metsiä että vesialueita. Kaikki ekojärjestysysteemit pitäisi saada suojelun alle. Lajien palauttaminen ja suojelu on tarpeen, koska muuten ihmiskunnalla ei ole tulevaisuutta. Grazie mille, collega. Kiitokset. Ja Volas seuraava, olkaa hyvä. Irlannin raportti puistoista ja YKonkin raportti on osoittanut sen, että tehomaatalous, monoviljely on pitkälti johtanut siihen, että lajeja on hävinnyt ja lajien määrä vähentynyt. Ja Irlannin mm, hallitus ei kovinkaan paljon huolta ole tästä asiasta näyttänyt kantavan varoja mm, on vain leikattu ja ei tueta sellaisia menettelyjä, joita tarvittaisiin eli olemme riippuvaisia tietyistä lajeista liikaa. Me tarvitsemme EUn ja globaalillakin tasolla selkeät tavoitteet ja selkeät äh, rahoituspuitteet myöskin. Ja toisaalta äh, luonnonsuojelulakien täytäntöönpanoon tulee kiinnittää paremmin huomiota. Muutoin tilanne heikkenee jatkossa entisestään. Kiitokset ja sitten eh, herra Buda, puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ehm, tässä eh, biodiversiteetti hyödyttää sekä meitä että tulevia eh, sukupolvia, mutta ihminen on vaikuttanut merkittävästi sen huononemiseen ja samoin vaikuttanut myös ilmaston uusi sopimus. Siinä pitäisi olla mahdollisuus jäsenmailla suojella biodiversiteettia ja siihen pitäisi olla velvollisuus. Jäsenmaiden pitää ymmärtää myös, että tarvitaan riittävästi rahoitusta, jotta saavutetaan tavoitteet maatalous pitää nähdä kumppanina silloin, kun halutaan suojella biodiversiteettiä. Viljelijät tarvitsevat rahoitustukea, jotta voidaan suojata ympäristöä. Vähemmän rahaa ei tähän riitä. Tässä pitää olla kunnon rahoitusosuus. Kiitokset. Ja seuraavan puheenvuoron saa edustaja Voden puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Eli merkitystä sillä, missä päin parlamentti istumme ja missä kohtaa rups, rastitamme äänestyslippumme, minkä ihon värin omaa meitä, mitä kieltä me puhumme, koska biodiversiteetti, jonka olemme perineet, on erittäin arvokas voimavara, joka on meille yhteinen. Meidän täytyy suojata se lastemme ja lastenlastemme vuoksi kammottava, että metsäpalot tai maastopalot Australiassa ovat tuhonneet puoli miljardia eläintä. Tämän pitäisi olla meille hälytysmerkki. Nyt pitäisi ryhtyä konkreettisten sitovien tavoitteiden asettamiseen, että voidaan suojella luontoa, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja vähentää ilmaston hätätilaa. EUn tavoitteet vuoden 2020 eivät toteudu, joten pyrkimään käymme parempaan ennen cop 15 cop kokousta vuodelle 2030. Minä nyt vetoan teihin, herra komissaari, ja myöskin kaikkiin meppeihin. Olkaa radikaaleja, olkaa intohimoisia, olkaa vahvoja. Pistäkää kampoihin rahamiehille, öljyparoneille, kemikaalialan jättiläisille vain yksi planeetta. Minä en ole täällä jatkossa taistelemassa sen puolesta, mutta te olette täällä. Ja katsokaakin, että taistelette. Thank you very much. Grazie mille, Kiitokset. Ja seuraavana Sullivan puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kokous Kiinassa on ö, Pariisin sopimusta vastaava biodiversiteetistä puhuttaessa ilmastokriisi on ymmärretty, mutta ihmisten on ymmärrettävä myöskin, että ilmastokysymykset ja luonnon monimuotoisuuskysymykset ovat kytköksissä toisiinsa. Ekologisena kouluttajana olen tätä yrittänyt aina esimerkin avulla kertoa. Jos emme luonnon monimuotoisuutta suojele, eh, tulee hetki, jolloin lapset eivät enää tiedä, eh, mitä tarkoittaa kedolta kukkasen eh, poimiminen. Ja perhosetkin ovat tuttuja vain kirjojen sivuilta. Eli nyt on toimittava, jotta eläinten elinympäristö ei tuhoudu enempää. Meidän on pidettävä mielessä myöskin kalastuksen ja maatalouden merkitys. Tänään on työstetty eh, vihreän ohjelman päätöslauselmaa ja olemme kunnianhimoisempia ehkä kuin koskaan ennen, mutta silti ei ole tehty riittävästi. Eh, mitä tulee siihen, kuinka EU kalastaa ja viljelee maata. Meidän on toimittava ja toimittava oikeansuuntaisesti. Kiitos. Ja seuraavana eh, edustaja Kanev, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Biodiversiteetin suojelu ei ole olennaista silloin, kun halutaan suojata eh, elintarvikkeita eh, ja eh, lääkkeitä. Se on tärkeää myös elinkeinoille. Meidän pitää yhdessä suojata ympäristöä ja biodiversiteettiä, ilmastoa. Sitä varten tarvitaan luontoystävällistä kehitystä. Pitää taata biodiversiteettitavoitteet ja tarkasti seurata ja antaa rahoitusta hankkeille. Bulgaria samassa maassa niin Natura 2000 mekanismi on käytännössä toimeenpanematta johtuen energia- ja turismipolitiikasta. Nyt no, Struma tie, moottoritie, joka menee kansallispuiston läpi, se on ainoastaan yksi ongelmista. Me tarvitsemme hyvin vahvoja esimerkkejä, jotka osoittavat, että on poliittista tahtoa, jotta päästään EUn tavoitteisiin ja voidaan tiukasti seurata niitä. Blagodaria, grazie mille. Kiitokset. Ja sitten Karleskin ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, arvon että Nyt monet meistä ovat seuran taustarajan tapahtumia, mutta katsokaapa hieman lähemmin, mitä siellä tapahtuu, koska tällä palaa jotakin muutakin hieman lähempänä. Nimittäin suuri koralliriutta on tuhoutumassa silmemme alla ihmisen aiheuttamana muovi, läm, läm, lämpötilan nouseminen, nämä kaikki ovat suurelle valiliutalle erittäin haitallisia. Kaksi kolmas osaa meriympäristöstä on merkittävä tavalla muuttunut ihmisen toiminnan vuoksi. Näin kertoo viimeaikainen raportti. Joten katsokaapa hieman lähemmin, mitä tapahtuu. Meidän pitää olla kunnianhimoa e, merialueiden suojelemiseksi. 30 prosenttien suojelualueet merialueilla tämä on se tavoitteeksi, mutta nyt pitäisi tarkastaa kaikkia merialueita. Tietysti on kaksi kirjasta asiaa. Euroopan unionin täytyisi osettaa valtamereiden prioriteetiksi toimintaessa etunenässä. Kaikki tiedävät, että kuten Katrin Chapo totesi, niin kyse on koko ihmiskunnan tulevaisuudesta. Sen tulevaisuus riippuu meidän toimistamme. La parola Paulus Kiitos. Ja seuraavana Rova Paulus, olkaa hyvä puheaika yksi minuutti. Hyvä puhemies, hyvät naiset ja herrat, minulla on jotain mukana, niin Euroopan luonnon tila esitys, se löytyy kaikilla EU-yhteisökielillä myöskin äh, netistä. Ja ympäristövirasto on tällaisen yhteenvedon tehnyt luontomme tilasta. Täytyy todeta, että luonnonvarojen tila EU:ssa ei ole hyvä ja kaikkien lajien tilanne koko ajan ähm, ähm, huononee, lintujen lajimäärät vähenevät. Meidän on nyt pidettävä huoli siitä, että emme enää näitä biodiversiteetti- ja lajien suojelukysymyksiä tarkastele erillään muista. Emme voi tukea taloutta sellaisilla toimilla, jotka heikentävät luontoa. Tarvitaan sellainen päätöslauselma biodiversiteetistä, jossa on mukana tärkeitä seikkoja. Ja toivottavasti emme unohda näitä seikkoja silloinkaan, kun tarkastelun keskiössä on maatalous tai talousarviokysymykset. Tällaista kytkössä tarvitaan, jos luonnon tilaan halutaan vaikuttaa myönteisesti. Kiitokset eh, Vaidere. Seuraavana puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, kiitoksia puhemies. Eh, voi, nyt voidaan luetella satoja lintuja, jotka ovat vaarassa. Ja saattaa olla, että nyt ei nähdä useita lintulajeja tulevaisuudessa. Joka päivä 150 lintulajia, hyönteislajia katoaa. Ja nyt meillä täytyy saada aikaan vähennystä tehoviljelyyn ja torjunta-aineiden käyttöön. Meillä pitää olla mahdollisuus myös GMO-vapaaseen elintarviketuotantoon. Kyse on myös siitä, että biodiversiteettiä edistetään. Tätä kautta myös tuotanto on terveellisempää ja maukkaampaa. Nyt halutaan yhä enemmän puhdasta ravintoa Niinpä annetaan tukea luomutuotannolle ja kunnon rahoitusta EUn budjetista sille. Kiitos. Paldies, grazie mille. Kiitokset. Ja sitten edustaja Rivasi, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Viimeisten kymmenen vuoden ajan käsityksemme ja tietomme kasvien ja eläinten ja ihmisten vuorovaikutuksesta on kasvanut. Siitä huolimatta tuho jatkuu yhä nopeammin, nopeammin kuin koskaan. Nyt on kyse tuhannesta lajista, jotka ovat uhattuina näin vuoden 2019 kansainvälisen tutkijaryhmän tulosten mukaisesti. Nyt ollaan menossa kohti ratkaisevaa pistettä. Biodiversiteetti on tuhoutumassa ihmisen vaikutuksesta ja tämä alkaa uhata ihmiskuntaakin. Kun puhun ihmiskunnan tulevaisuudesta, totean, että biodiversiteetin tuhoutuminen vaikuttaa alkuperäiskansoihin ja myös muihin ihmisiin. Nyt pitäisi ryhtyä suojelemaan biodiversiteettiä. Tässä näillä ihmisillä on tärkeä rooli kehitysmaata ja niiden elintarvikeomavaraisuus ja itsemääräämisoikeus ovat myöskin kyseessä. Euroopan unionin täytyy toimia tässä hyvin vahva, vahvasti vuoden 2020 biodiversiteettikokouksessa ja varmistaa, että metsiä istutetaan, meriä puhdistetaan, harjoitetaan kunnollista tervettä maanviljelyä ilman kiemoita ja ilman torjunta-aineita. Toivoisin, että eh, pidätte kiinni annetuista puheajoista, jotta ne joudu keskeyttämään, kun puhutte. Ja seuraavana sitten eh, edustaja Arimo, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Eh, kolme mm, lukua ja yksi hyönteislaji. 84 prosenttia kulttuurikasveista ovat riippuvaisia luonnollisista pölyttäjistä. 76 prosenttia on näiden määrä vähentynyt ja 15 miljardia satomäärästä on myöskin kytköksissä pölyttäjiin. Ja näihin hyönteisiin kuuluu myös mehiläinen. Sitä on suojeltava eh, ei pelkästään ekologisen tasapainon vuoksi, vaan myöskin eh, talouden kannalta monokulttuurit, ilmastonmuutokset ja eh, torjunta-aineet ovat syynä sille, että mehiläisten määrä on vähentynyt. Ilmaston suojelussa eh, New Green Dealin osalta saatiin hyviä tuloksia tänään aamulla aikaa, mutta nyt sitten on erittäin tärkeää, että tuemme pienviljelijöitä, perhetiloja siksi, että niiden myötä mahdollistetaan luonnon hyvä kohtelu. Ja on erittäin tärkeää, että ne on nikotiideja ja muita pahoja torjunta-aineita vastaan taistellaan, jotta elinolot meille kaikille säilyvät sopivina täällä. Kiitokset ja sitten Viner ja puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Arvon komissaari, puhemies, hyvät kollegat, hyvää iltaa. Olemme kuulleet hyvin paljon biologisesta monimuotoisuudesta. Nyt minuutin puheenvuoron aikana haluaisin viitata erääseen seikkaan, joka tähän liittyy, maailman suurimman ekosysteemin, nimittäin maaperään jonka päällä kävelemme. Maaperä on viimeinen paratiisi. Se pitää sisällään hyvin paljon bio, pieneliöitä. Se puhdistaa ilmaa ja erittäin tärkeää. Nyt pitäisi puhua vihdoinkin maaperän ja pintamaan suojelusta, koska ilman maaperää ei ole mitään muutakaan. Mikäli maaperää tuhotaan ja se joutuu erosion kohteeksi, niin myöskin bakteeri, bakteerien määrä vähentee, vähenee. Ja mikäli maaperä on sairas, tämä aiheuttaa meille myöskin sairauksia. Esimerkiksi suolisto on erittäin, suoliston bakteerikanta on erittäin tärkeä ihmisen kannalta. Nyt toivon todellakin, että suojelette sekä ihmisten maaperää että suolistoa. Dank. Grazie mille. Adesso la parola. Kiitos. Seuraavana Spiraki. Puheaika yksi minuutti. Parakalo. Kiitoksia puhemies. Niin nyt on aivan äh, selvää, kun katsotaan lukuja ja tietoja, että meidän pitää hyvin nopeasti saada aikaan äh, sitovaa äh, politiikkaa biodiversiteetin alalla. Me olemme nähneet kuvia Amazonin alueelta, Australiasta, ja ei tarvitse enää muistuttaa. Nämä kyllä herättävät meidät ja mm, sitten Kiinan äh, COP15-kokous. Meidän pitää katsoa, että yhdistämme voimamme ja saamme aikaan sitovat tavoitteet äh, Pariisin sopimuksen äh, rinnalle. Meidän täytyy osoittaa vastuullisuutta ja laittaa budjettiinkin varoja. Näin voimme varmistua siitä myös, että saamme mm, saamme myös ähm, viljelijät mukaan. Ja näin me äh, voimme auttaa muita. Buchner, per un minuto. Kiitokset. Ja sitten Buchner, puheaikaa yksi minuutti, olkaa hyvä. Ja. Viele Arten von Tieren. Monet kasvi- ja eläinlajit kärsivät siitä, että kemikaaleja käytetään niin paljon ja myös siitä, että eh, näillä ei ole enää riittävää elintilaa. Tämän lisäksi lajeja kuolee siksikin, eh, mitä emme aina huomioi. Säteily, radiosäteily lisääntyy koko ajan. Tutkimukset ovat osoittaneet sen, että säteilyllä on huomattava vaikutus esimerkiksi mehiläisille. Niiden suuntavaisto saattaa häiriintyä. Ne lentävät pesältään pois, mutta eivät enää löydä takaisin hiiret kärsivät. Ne eivät ole sukupolvi toisensa jälkeen enää lisääntymiskykyisiä ja samantyyppisiä ilmiöitä on havaittu muillakin eläinlajeilla. Jos näitä mobiiliverkkoja laajennetaan entiseen malliin, joudumme hyväksymään sen tosiasian, että enenevässä määrin lajeja häviää maapallolta. Kiitokset. Ja sitten Seuraavana kollega Melo. Eh, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Niin, tämä eh, meidän strategiamme. Eh, tärkeä asia siinä on myös meri. Jos nyt halutaan suojella 25 prosenttia niin tämä on hyvin olennainen kysymys ja meidän pitää sopeutua myös ilmastonmuutokseen. Kun vähennetään, kun vähennetään hiilidioksidipäästöjä, se vaikuttaa myös merten tilaan. Siellä on paljon lajeja, jotka ovat vaarassa kuolla sukupuuttoon 16-kertaisesti Portugalin suuruinen alue on vaarassa Atlantin, Atlantilla. Ja tällä tavoin voimme nyt pelastaa biodiversiteettia. Kiitos. Kollega Liise on tällä välin tullut paikalle, joten hän saa puheenvuoron. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Wir müssen weltweit und natürlich auch in der Europäischen Union mehr tun. Meidän täytyy totta kai EU:ssa tehdä lisätyötä biodiversiteetin suojelemiseksi. Sen takia huomenna äänestämme tämän päätöslauselman puolesta EPPnä. Haluan kiittää kaikkia niitä, jotka ovat olleet mukana ja auttaneet tämän päätöslauselman laadinnassa, mutta haluaisin kuitenkin varoittaa teitä, kun puhumme luonnon monimuotoisuudesta, niin me pyrimme aina löytämään helpoimmat ratkaisut. Puhutaan tiukemmista äh, rikkomusmenettelyistä ja niin edelleen, mutta pitäisi löytää vieläkin parempia ratkaisuja verkostona. Aivan niin kuin edustaja Jaar sanoi, meidän tulisi saada äh, ennallistettuja alueita, luonnontilaisiksi palautettuja alueita entistä enemmän. Tämä auttaisi tilanteessa. Mutta kyllä meidän on tässä tunnustettava myös se, että joskus EUn politiikka oikeastaan aiheuttaa myös kansanterveydelle hallaa, ja tämä on ristiriita. Tämä ei vie meitä mihinkään, jos me syytämme maanviljelijöitä. Meidän täytyy jatkaa työtä rakentavalta pohjalta. Kiitos edustaja Liise. Ja nyt sitten menettely ilman puhujalistaa. Olemme saaneet kolme pyyntöä. Me voimme kuunnella nämä kaikki puheenvuorot. Edustaja Novak, olkaa hyvä. Spoštovani predsedujoči, kolegice in kolegi. Indiansi pravio da je zemlja naša mati. Kiitos. Äh, todellakin puhutaan maa-äidistä ja meidän täytyy kohdella maa-äitiä kunnioittavasti. Ja jos me näin teemme, niin silloin me saamme hyviä tuloksia aikaan. Ja nyt tosiasia on kuitenkin se, että paljon kasvi- ja eläinlajeja on kuollut sukupuuttoon. Meidän täytyy tältä pohjalta lähteä parantamaan tilannetta. Ja meidän täytyy hoitaa asiat siten, että pystytään tekemään jotakin järkevästi välttäen liiallista hallinnollista taakkaa. Jokaisella kasvi- ja eläinlajilla on tietty tarkoituksensa maapallolla. Ajatelkaa vaikkapa mehiläisiä. Ne ovat tärkeitä, vaikka pieniä ovatkin. Ne ovat tärkeitä pölyttäjiä ja kaiken, kaikilla on tärkeä roolinsa. Ja myös ihmisillä on tärkeä roolinsa. Nimittäin ihmisen täytyy suojella eläimiä ja kasveja. Ja komission täytyy sitten pitää huolta siitä, että saadaan aikaan hallinnollisesti järkevä järjestelmä. Maanviljelijät eivät ole aina syntipukkeja, myös kuluttajat ovat tässä vastuussa. Novak. Kiitos kollega Novak. Sen jälkeen edustaja Haisel. Very much. Uh, Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, elämämme planeetalla on todellakin uhanalaisena uhka. Ei liity vain ilmastonmuutokseen, vaan myös vähenevään biodiversiteettiin. Uhka ei liity vain siihen, että poltetaan Amazonin sademetsiä hiljattain tai Siberian metsäpaloissa, vaan myös valtavasti me, mehiläiset ovat vähentyneet. Ennen niitä näki luonnossa, olivat osa luonnosta elämään. Nyt meidän pitää alkaa toimia, nyt toimia rationaalisesti täytyy lopettaa metsähakkuut. Meidän pitää lakata käyttämästä vaarallisia aineita, kuten nikotoneideja. Ja siksi on ihan oikein, että käymme tätä keskustelua tänään ja huomenna hyväksymme päätöslauselman. Täytyy verrata jäsenvaltioihin, että ponnistellaan enemmän asian eteen ja myönnetään riittävät taloudelliset voimavarat. Ja tästä täytyy tehdä lakisääteistä toimintaa ja sitovaa Tätä tämä pitää ottaa huomioon myös EUn horisontaalisissa ohjelmissa. Kiitos kollega Heisel. Sitten edustaja Ferreira. Kiitos puhemies. Pyrkimys lopettaa biodiversiteetin tuhoutuminen vuoteen 2030 mennessä ei ole onnistunut. Yhä useampi eläin- ja kasvilaji tuhoutuu, kuolee sukupuuttoon. Tämä tuho on massiivista. Tämä johtuu ihmisten toiminnasta maapallolla ja luonnossa. Meidän on löydettävä realistisempia tavoitteita, joihin pyrkiä ja kun saamme uuden monivuotisen rahoituskehyksen, niin sen resurssit eivät tietenkään riitä lähes tulkoonkaan. Muutosta tapahtuu myös luonnossa. Tämä tilanne on heikentänyt tilannetta entisestään. Ilmastonmuutos vaikuttaa elinympäristöihin, sitten on vieraslajeja. Kaikki tämä johtaa siihen, että biodiversiteetti tuhoutuu meillä on käytössä taloudellinen malli ja politiikalla tätä tuetaan. Meidän on puututtava näihin perussyihin ja se on tämä paras tapa suojella äh, luontoa. Kiitos kollega Ferreira. Tämä päättää tämän kierroksen ilman puheenvuoropyyntöjä ja sitten lopuksi vielä komission jäsen Sinkevitsius, olkaa hyvä. Thank you for... Kiitos näistä puheenvuoroista. Hienoa, että annatte tukea ja osoitatte suurta kunnianhimon tasoa näissä asioissa. Olen samoilla linjoilla edustaja Luonan kanssa. Hän, hän sanoi, että meillä on vain yksi planeetta, eikä ole mitään kakkosplaneettaa käytössä. Meidän täytyy saada aikaan perustavanlaatuinen muutos, joka palauttaa luonnon elpymisen tielle vuoteen 2050 mennessä ja tämä hyödyttää kaikkia. Meidän täytyy olla tarpeeksi kunnianhimoisia samalla selvittäen kansalaisille ja muille, muille sidosryhmille, minkä takia meidän täytyy muuttaa kulutus- ja tuotantotottumuksiamme. Meidän täytyy pitää huolta saavutetuista eduista ja terveestä taloudesta ja varmistaa oikeudenmukainen siirtymä. Minä olen tarkalla korvalla kuunnellut keskustelua, halusitte laillisesti sitovia tavoitteita, torjunta-aineiden käyttö ja muut tällaiset geenimuunnellut organismit. Näille, näihin tarvitaan sitovia tavoitteita ja sitten pitää ottaa toimintoihin sisältyviä tavoitteita, jotka palauttavat biodiversiteetin ja nämä kattavat sitten esimerkiksi kalastuksen ja maatalouselinkeinon. Tavoitteiden pitää olla tutkimukseen perustuvia ja hyvin harkittuja. Olen erityisesti kiitollinen äh, edustajille Kokalis, O'Sullivan, Melo, Kaleskin, jotka ottivat esille valtamerien merkityksen. Valtameret ovat tärkeitä ei ainoastaan biodiversiteetille, vaan myös ilmastonmuutoksen vaikutuksen hillitsemisessä. Ja erityisesti